tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset työjärjestyksen artiklan 74 mukaan. Säädösten nimet ovat teillä tämän istunnon pöytäkirjassa. Ne ovat myöskin Euroopan parlamentin internetsivuilla saatavilla. Sitten muutokset käsittelyjärjestyksessä.